sitten tuohon kokoukseen. Ranskan viranomaiset ovat kertoneet seuraavien henkilöiden vaalista 16.5.2012. Herra Eric Andrieu, joka tulee Kader Arifin tilalle. Sitten Jean-Jacques Bisep tulee Pascal Canfanin tilalle. Herra Karim Zeribi tulee herra Vincent Pejonin tilalle. Toivotan tervetulleeksi uudet kollegat ja myöskin muistutan, että nämä kollegat Andriv, Bisep, Zeribi ja Peijon voivat täysin oikeuksiin osallistua Euroopan parlamentin toimintaan sillä ehdolla, että he ovat etukäteen kirjallisesti ilmoittaneet, että heillä ei ole mitään mandaattia Euroopan parlamentin ulkopuolella, joka olisi ristiriidassa parlamentin mandaatin kanssa. Toivotan heidät tervetulleeksi. Kollega Serbi kertoi minulle juuri, että hän on liittynyt vihreiden ryhmään. Vasta